käymme sekä sitä käydään tätä keskustelua avoimella tavalla edelleenkin viranomaisten ja opposition kanssa. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu Ukrainasta on päättynyt ja voimme siirtyä äänestyksiin. Ensimmäinen äänestys koskee kuutta päätöslausumaesitystä Madagaskarista. Tämä on nimenhuutoäänestys, eli ottakaa kortin esille. Äänestämme yhteisestä päätöslausumaesityksestä Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava kohta koskee kuutta päätösohjelmaesitystä liittyen Guantanamoon. Ensin äänestämme EKR-ryhmän esityksestä äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Meillä on yhteinen päätösohjelmaesitys neljältä poliittiselta ryhmältä. Niin sain juuri tiedon, että tämä kohta on pois, eli tarkistus kuusi äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohdasta kolme äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja Vergia haluaa nyt käyttää puheenvuoron. Hyvät kollegat, Pyydän anteeksi, että puhun nyt tässä äänestysten aikana, mutta haluaisin pyytää, että tarkistus 9 ei liittyisi kohtaan 4, vaan 7. Tässä on nyt ilmeisesti tapahtunut jokin virhe meidän taholtamme. Tarkistus 9 liittyy oikeudenkäyteisiin oikeudenmukaisiin oikeudenkäteihin, ja jos se hyväksytään, silloin tarkistus 12 raukeaa. Ja se taas liittyy ihan toiseen aiheeseen. Yep. Thank you, thank you for... Kiitoksia tästä selvennyksestä. Eli tarkistamme, tarkist, äänestämme tarkistuksesta 12 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 10 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 9, kohdassa 7, eli äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohdassa 7, kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 1. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 11. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten johdatusosakappale H kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdataan kappale H, tarkistus 3, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Johdatusakappale K, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdatus kappale L, tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestämme koko päätösasumaesityksestä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Sitten lopuksi äänestämme Ukrainasta. Meillä on viisi päätösasmaesitystä. Ensin, ensin SND-ryhmän esitys äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten GUE-ryhmän päätösasmaesitys äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten meillä on yhteinen esitys kolmelta poliittiselta ryhmältä. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Sitten vielä Muutama ilmoitusasia. Luen tämän nyt tsekiksi. Tämän päivän istunnon pöytäkirja toimitetaan parlamenttiin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon aluksi. Mikäli kukaan ei tätä vastusta, niin päätöslauselmat, jotka hyväksyttiin tänään, toimitetaan